kuulemme edustaja Staunerin mietinnön lyhyen esittelyn aiheena komission toimintasuunnitelma yhdennetyn sisäisen valvonnan kehityksen luomiseksi. Esittelijällä on puheenvuoro neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Toimivan yhdennetyn sisäisen valvonnan periaate on keskeinen, kun täytäntöön pannaan budjettia. Yhdennetty sisäisen, sisäinen valvonta on sellainen, jota on jo useita vuosia pyritty parantamaan. On tehty ehdotuksia myös tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Halutaan vavaa sitä, että budjettivälineitä käytetään asianmukaisesti. Useana vuonna ei kuitenkaan ole ollut mahdollista antaa myönteistä tarkastuslausumaa komissiolle. Muistuttaisin, mitä tapahtui Leonardo-ohjelman suhteen, kun oli epäsäännönmukaisuuksia havaittavissa. Myös muilla alueilla on tapahtunut epäsäännönmukaisuuksia, mahdollisia petoksia. Tammikuussa 2006 komissio esitti toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan puitteistoksi. Tarkoituksena on saada myönteinen tarkistuslausuma tilintarkastustuomioistuimelta. Komissio on ponnistellut suunnitelman täytäntöönpanoksi ja on aivan selvä, niin kuin mietinnössäkin havaitaan, ponnisteluja on toki ollut, mutta aivan selkeästi on havaittavissa, että toimien täytäntöönpano on viivästynyt, vakavasti viivästynyt. Komission on siis nopeutettava toimien täytäntöönpanoa jos halutaan saada aikaan parannusta nopeasti myös tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Jos haluamme olla siinä tilanteessa, että voimme myöntää vastuuvapauden budjetista, niin, niin näin on todellakin toimittava. Minä korostan sitä, että tarvitsemme tehokkaita valvontamenettelyjä, aivan erityisesti kun otamme huomioon tilanteen, joka meillä vallitsee kriisin olosuhteissa täytäntöönpanotoimissamme. Eli todellakin vaaditaan rivakkuutta toimiin. Haluan korostaa vielä sitä, minkälainen tilanne on rakennerahastoissa. Globaalisäätörahastossahan on, on melkoisia esteitä ja haasteita. Me tiedämme, että rakennerahastoissa aivan erityisesti toimet on todellakin täytäntöön pantava tiukasti jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan taata se, että määrärahat käytetään järkevästi. Luonnollisesti Tästä voi syntyä vakavia ongelmia, kun ajatellaan, miten komissio asiaa seuraa. Komissio ei voi aina edetä aivan sillä tavalla, e, e, kun se haluaisi jäsenvaltioiden suhteen. Tämän me tiedämme. Kun ajatellaan kansallisella tasolla annettavia vuosittaisia kertomuksia siitä, miten varoja on käynnetty, tämä pitää erityisesti paikkansa. lukujen valossa on hyvin vaikea parlamentille sitten siis saada jonkinlaista kokonaiskäsitystä tilanteesta, koska dokumentaatiossakin on puutteita ja omassa mietinnössämme vaadimme sitä, että jäsenvaltioita pitäisi painostaa, jotta voitaisiin varmistaa se, että kattavia tietoja saadaan riittävästi. Toivottavasti vastaisuudessa sitten komissio jatkaa vakavahenkisesti tässä ponnistelussa. Kiitoksia sitten komission jäsen Barro, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitän rouva Stauneria hänen mietinnöstään ja parlamenttia hyvin rakentavasta vuoropuhelusta, jota meillä on ollut komission, komission parlamentin kanssa jo sitten, kun, kun puhuttiin tästä positiivisesta äh, vastuuvapaudesta, kun komissio on antanut tilintarkastustuomioistuimelle 2007 raportin. Se on paras, mitä tähän asti saatu. Tämä toimintasuunnitelma on kyllä parantanut sitten minulla on erittäin mieluisa tehtävä kertoa teille, että komissio on edennyt pyrkiessään hyväksymään viimeistä raporttia, ja se on he, he, helmikuulta peräisin, kuten Rova Stauner mietinnössään pyytää. Tämän pitää pitää, tämä täytyy teidän pitää huomioon tässä tilin vastuuvapauskertomuksessanne, kun on tehty ensimmäiset arvioinnit toimintasuunnitelmasta 2008, niin siinä voidaan todeta, että on, <clears throat> tehty, on edistytty hyvin komission toimintakauden aikana, kun puhutaan yksinkertaistamisesta ensinnäkin. Kun puhutaan <clears throat> budjetin toteuttamisesta jos se on näkyvämpi, transparenssi on hyvä, niin silloin se on noususuhdanteinen. Kun puhutaan talouden elvytysohjelmasta, me ehdotamme toisia yksinkertaistamistoimenpiteitä ajatellen rakennerahastoja. Tilintarkastustuomioistuin on huomannut myös, että kuinka paljon <clears throat> toimintasuunnitelma on selkeämpi ja yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi. Komissio haluaa myös <clears throat> toiminnassaan 11 parantaa rahoituskorjauksia. On kyse summista eh, miljardi 500 miljoonaa, joka on käytetty 2007. Se oli 208 miljoonaa. Komissio käyttää yhä enemmän yhteisiä normeja, kun puhutaan <clears throat> valvonnasta ja paremmasta koordinaatiosta parempien tulosten saavuttamiseksi. Tämä Tämä vähentää hallinnollista kuormitusta ja silloin voidaan paremmin toteuttaa valvontatoimenpiteitä. Me jatkamme samalla linjalla. Me haluamme vastuullistaa jäsenvaltioita enemmän kohdassa numero viisi, ja me olemme saaneet jo toisen, ker- toisen kerran jo tarkastusraportin. Komissio haluaa jatkaa toimintaansa. Se haluaa myös aloittaa, tehdä toisia aloitteita, kun on kyse valvonnasta. Rova Staunerin mietintö korostaa sitä, kuinka paljon voidaan, puhutaan siedettävästä, hyväksyttävästä riskistä. Se on erittäin hyvä näkemys. Tämä toteaa poliittisella tasolla, miten voidaan <clears throat> pitää tasapaino jäsenvaltioiden tilintarkastustuomioistuimen välillä on ilmiselvää, että ei ole mitään nolla prosenttia erehdysten suhteen. Ja on ihan loogista, jos ajatellaan, että tämä erehdysprosenttihan voi vaihdella. Kun tästä keskustellaan instituuden välillä, se jatkuu komission äskeiseen, perustuen komission äskeiseen tiedotteeseen. Varapuheenjohtaja Kallas puhui tästä jo parlamentissa tammikuussa. Haluaisin sanoa, kuinka tärkeä tämä aloite mielestämme on. Sen avulla vastuuvapausviranomainen voi paremmin kartoittaa riskit, jotka komissio on jo hahmotellut. Meidän viimeisin raporttimme osoittaa, että komissio on täydentänyt viimeisimpiä toimintoja. Tuo, tilintarkastustuomioistuin tekee viimeisimmät arviot omassa vuosiarvio, vuosiraportissaan vuodelta 2008. Kiitos Rova Steiner mietinnöstä. Se on, kannustaa meitä kaikkia parantamaan meidän tilintarkastus toimintojamme. Kiitoksia. Vielen Dank. Äh, die Abstimmung. Kiitos. Äänestys pidetään huomenna. Esityslistan mukaisesti seuraavaksi esitellään mietintö Kristi Schaldemoselta online-rahapelien yhtenäisyys. Esittelijä, neljä minuuttia, olkaa hyvä. for det, fru formand. Jeg er både stolt og glad over... Kiitos, puhemies. Olen